pitää ymmärtää. Siihen tarvitaan aikaa ja tästä syystä meidän ei pitäisi pelkästään arvostella Ukrainaa, vaan myöskin auttaa sitä integroitumaan meidän perheeseemme. Kiitoksia kovasti Blitzkevich Jute. Seuraavaksi Rova Oviev. Tänan, herra president, lugupeetud volinik, head kolleegid.